Istunto alkaa. Toivotetaan tervetulleeksi neuvoston ja komission edustajat. Ensimmäinen kohteistuslistalla on Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU-sta, neuvosto ja komission julkilausumat. Annan puheenvuoron ministeri Tuppuraiselle neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat edustajat, olemme jälleen kerran kokoontuneet yhteen keskustelemaan yhdistyneen kuningaskunnan erosta Euroopan unionista. Tämä on valitettava tilanne ja monet kansalaiset ja yritykset kärsivät jatkuvasti nyt tästä Brexitin aiheuttamasta epävarmuudesta. Heinäkuussa Britanniaan saatiin uusi hallitus ja uusi pääministeri, mutta valitettavasti on jatkuvasti yhä selvempää, että tämä ei tuonut selve- selkeyttä tähän tilanteeseen tai Britannian neuvotteluasemaan. Kun ajatellaan kaikkein vaikeimpia kysymyksiä, kuten Irlannin rajaa, Britannia ei ole tehnyt mitään uusia konkreettisia ehdotuksia. Brittiparlamentin kannat ovat myös yhä hyvin eriävät. Mikään kanta ei ole saanut enemmistöä taakseen ja silti brittihallitus pitää edelleen kiinni omista kannoistaan. Ja tuo lokakuun loppu lähestyy kovaa vauhtia. Ja meihin kohdistuu enemmän, äh, eikä, eikä suinkaan vähemmän epävarmuutta. Tämän hankalan tilanteen ei kuitenkaan saisi antaa viedä huomiota tärkeimmältä asialta, eli siitä, siltä, että Britannia äh, eroaa Euroopan unionista järjestäytyneellä tavalla. Toivottavasti siihen vielä päästään ja Tästä syystä olemme pyytäneet Britanniaa tekemään konkreettisia yksityiskohtaisia, yksityiskohtaisia toteutettavissa olevia ehdotuksia, joilla vältetään pahimmat karikot eri äh, suljettu raja Irlan, Irlannin kanssa, pitkän perjantai rauhansopimuksen sopimuksen suojeleminen ja y, äh, sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojeleminen. Nämä viimeisimmät tapahtuvat brittiparlamentissa tekevät vaikeaksi ennustaa kuinka tässä oikein käy. Ja nyt näyttää siltä, että ilman erosopimusta tapahtuva ero lokakuun lopussa on hyvin todennäköinen kehityskulku, koska brittihallitus toistaa edelleen sitä, että he ovat valmiita eroamaan ilman erosopimusta. Ja siitä syystä, hyvät naiset ja herrat, valmistautumis, valmistautumista täytyy edelleen tehostaa sekä EUn että kansallisella tasolla tiivissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Voimme jatkaa edellisistä komission esittämistä toimenpiteistä ja niistä, joita on jo pantu täytäntöön. Nämä lainsäädäntötoimet tässä uuden toimikauden alussa kuormittavat esityslistaa. Me olemme varmoja, että yhteistyöllä voimme päästä hyvään lopputulokseen minua rohkaisi eteenpäin tässä se nopeus, jolla toimielimet pääsivät sopimukseen edellisistä Brexitiin liittyvistä ehdotuksista. Puheenjohtajavaltio, teidän tuellanne on valmis edistämään näiden varautumistoimien toimeenpanemista ajoissa. Sitten täytyy vielä neuvotella Britannian EUn tulevasta suhteesta ja se suhde riippuu paljolti siitä, eroaako Britannia EUsta ilman sopimusta vai sen kanssa. Britannialla on omat prioriteettinsa. Meidän täytyy kuitenkin varjella kansalaisten oikeuksia ja varmistaa, että Britannia noudattaa edelleen taloudellisia sitoumuksiaan ja myös sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä on suojeltava ja varmistettava, että Irlannin vakaa tilanne säilyy. Tämä epävarmuus ja jännitteet, jotka siitä johtuvat, koettelevat EUn yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Ja siitä syystä on tarpeellista toisaalta vastustaa nyt kahdenvälisten sopimusten kiusausta alakohtaisesti tai valtioiden välisesti ja toisaalta sitten heijastella yhteisiä tavoitteitamme näissä valmistautumistoimissa. Hyvät naiset ja herrat, lopettaisin kertomalla, että teidän päätöslausuman luonnoksenne ja neuvoston kantojen välillä on suurta yhdenmukaisuutta ja se on selkeä merkki siitä, että meillä on yhteinen päämäärä meidän kahdella toimielimellämme näissä Brexit-asioissa. Kiitoksia hyvät näistä herrat mielenkiinnostanne ja odotan innolla keskustelua. Kiitos. Kiitoksia, rouva ministeri. Ja sitten puheenvuoro komission puheenjohtaja Junckerille. Äh, olkaa hyvä, herra Juncker. Oikein hyvää päivää, hyvää huomenta. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää äh, teitä kutsusta. Tämä on aina erittäin miellyttävää minulle tulla tänne puhumaan parlamentille ja puhumaan parlamentin kanssa. Viimeisten vuosien aikana Euroopan komissio on aina voinut laskea parlamentin yhteistyön, näkemyksen ja tuen varaan. Ja tämä koskee myöskin työtä, jota me olemme yhdessä tehneet eh, yhdistyneen kuningaskunnan eron suhteen. Ja minä tiedän, että täällä edelleen pysytään avoimena tähän liittyen ja jatketaan työtä. Michel Barnier ja minä, me ilastimme maanantaina pääministeri Johnsonin kanssa ette varmasti ole yllättyneitä siitä, että pääministeri sanoi meille, että yhdistynyt kuniaskunta haluaa edelleen saada sopimuksen aikaiseksi. Mutta kuitenkin yhdistynyt kuniaskunta tulee lähtemään EU-sta 31. lokakuuta sopimuksen kanssa tai ilman. Tämä tarkoittaa sitä, että edelleen on mahdollista, että erosopimusta ei tule – Nämä ovat minun fanejani. Joten edelleen tämä pysyy hyvin todennäköisenä ja reaalina, että sopimusta ei tule. Joten yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on tämä päätös tehtävänä. Joten nyt haluaisin keskittyä siihen, mitä me voimme tehdä eh, sopimuksen eteen, joka, joka on kuitenkin toivottava ja mielestäni myöskin mahdollinen. ette varmasti ole siitäkään yllättyneitä. Ette varmasti ole siitäkään yllättyneitä, että tärkein kysymys on backstop, varautumisjärjestely. Me olemme kaikki kuulleet siitä, mutta emme myöskään tiedä, miksi nyt tällainen sopimus on tehty. Tämä backstop järjestely on operatiivinen ratkaisu käytännön ongelmaan, joka liittyy Irlannin saareen ja jota ei tulisi, mikäli ei olisi tehty sitä päätöstä yhdistyneessä kuningaskunnassa jättää EU. Tähän backstopiin liittyy kolme tavoitetta. Pyritään välttämään fyysinen raja Irlannin saarella – pyritään pitämään kiinni myöskin sisämarkkinoiden tilanteesta ja pyritään myöskin tukemaan ja pitämään koko saaren talous tilanne kunnossa. Tämä liittyy vakauteen Irlannissa ja liittyy tähän kyseiseen sopimukseen. Sanoin pääministeri Johnsonille, että tähän ei liity mitään tunne puolta, mutta sanoin kuitenkin selkeästi, että tämä on todella tärkeä tavoite. Tästä syystä kutsuin pääministerin, Britannian pääministerin tekemään näitä konkreettisia ehdotuksia, operatiivisia kirjallisia ehdotuksia vaihtoehtoisista väylistä, joiden kautta me pääsimme näihin tavoitteisiin. Kun tällaisia nyt ei tullut, niin en voi kertoa teille että nyt nämä asiat saataisiin realisoitua. Mutta se, minkä voin sanoa teille, kun ajatellaan lukuisia artikkeleita, varsinkin Britannian lehdistössä, niin tässä kuitenkin toimittiin rakentavasti ja hyvin myönteisessä ilmapiirissä. Komissio edelleen tekee kovasti työtä aamusta iltaan – totta kai pienin tauoin, löytääkseen ratkaisut teknisellä ja poliittisella tasolla. En ole varma, että tulemme tässä onnistumaan, koska meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä, mutta olen kuitenkin varma, että meidän täytyy yrittää. Kysyin Britannian pääministeriltä, että hän täsmentäisi näitä vaihtoehtoisia järjestelyjä, joita voitaisiin nyt ajatella ja ehdotin, että ikään kuin politisoitaisiin nyt neuvottelut EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä siten, että ystäväni Michel Barnier ja Britannian pääministeri joka, ja myöskin Brexit-ministeri jatkaisivat neuvotteluja, jotta ei mitään teknisiä epäselvyyksiä jäisi. Heinät kuussa 2016 27 jäsenvaltioita totesivat, että olisi väärin keskittyä ainoastaan Brexitiin. Haluamme saada aikaisemmin vahvemman 27 unionin ja pyrimme parantamaan myöskin eh, ihmisten elämää myöhemmin. Käytin sitten puheenvuoron täällä parlamentissa unionin tilasta ja esitin ehdotukseni ja kaikki Euroopan unionin päämiehet inspiroituivat tästä puheenvuorosta kyllä. Me, eli Euroopan unionin 27 jäsenvaltioita, Olemme käyttäneet kaksi ja puoli vuotta neuvotteluihin e, e, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jonka avulla pyrimme nyt tämän avioeron samanaikaiseksi. EU e on osoittanut suurta yhtenäisyyttä. Solidaarisuuden kautta jäsenvaltiot, joihin tämä vaikuttaa, tämä yhtenäisyys on meille kaikkein tärkeintä ja seuraavien viikkojen aikana se toimii pohjana tälle ja tulee toimimaan pohjana myöskin tämän talon toimille tulevaisuudessa. Kiitoksia. Presidente Juncker adesso. Kiitoksia puheenjohtaja Juncker ja sitten Brexit-neuvottelija Michel Barnier saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies ja hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää rouva ministeri. Kiitokset, että saan tässä puheenjohtaja Junckerin vierellä täydentää hänen hyvin selkeää viestiään. Palaisin tässä lyhyessä puheenvuorossa kahteen pääasiaan tämänhetkisissä keskusteluissa Britannian kanssa, nimittäin Irlannin ja Pohjois-Irlannin tilanne sekä tuleva suhde, joka on vähintään yhtä tärkeää, koska meidän on uudelleen jälleen rakennettava kumppanuus tämän suuren maan kanssa, joka on naapurimaa, ystävä ja liittolainen, yhdistynyt kuningaskunta. Puheenjohtaja Juncker muistutti, että Britannian hallituksen Johnsonin johdolla tarkoituksena on poistaa backstop tai korvata se jollain muulla. Kuten tiedätte, Euroopan unioni ja yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet 2018 marraskuussa, melkein vuosi sitten siis tästä backstop-järjestelystä. Sen hyväksyivät 28 valtion ja hallitusten päämiestä ja se on hyväksytty täällä parlamentissa. Miksi, hyvät euroedustajat, tämä on tärkeää keskeistä meille kaikille? Yksinkertaisesti siitä syystä ja vakavasti siitä syystä, että Irlannissa Brexit aiheuttaa suurimmat ongelmat. Irlannissa Brexitin suhteen on suurimmat riskit. Se on ainoa alue, missä yhdistyneellä kuningaskunnalla on maaraja Euroopan unionin kanssa. Ja on aivan erityinen poliittinen tilanne. Meitä sitoo usein hyvin traaginenkin, mutta yhteinen hi- historia tähän tilanteeseen. Pitkän perjantain sopimus joka sitoo Irlannin ja Pohjois-Irlannin ja takaa rauhan rajalle. Kuten Jean-Claude Juncker sanoi, tämä ei ole ideologinen kysymys. Kysymys on täysin käytännönläheinen. Kysymys on siitä, että meillä on tällainen turvaverkko backstop-järjestelyllä, jolla varmistetaan se, että voimme turvata kaikissa olosuhteissa nämä kolme vaatimusta, josta komission puheenjohtaja puhui. Me emme halua, että fyysinen raja palaa Irlantiin. Me haluamme suojella pitkän perjantain sopimusta, Belfastin sopimusta, kaikissa sen ulottuvuuksissa. Me haluamme myös ylläpitää sisämarkkinoiden koskemattomuutta, meidän yhteisten markkinoiden koskemattomuutta. Ja myös tämä All Island koko saarta koskeva talous, sen tasapainon ylläpitäminen pitkän perjantai-sopimuksen myötä. Muistutan tästä kartoituksesta, jota olemme tehneet Britannian äh, virkamiesten kanssa, eli tämä pohjois-etelä-yhteistyö, sitä nimenomaan budjetilla ja politiikalla Euroopan unionista on tuettu heti alusta pitäen tämän sopimuksen piirissä. Brittihallitus äh, vielä tänä maanantaina Luxemburissa on puhunut niistä backstop-määräyksistä, joista se ei pidä, mutta se ei riitä meille selitykseksi siitä, miksi pitäisi poistaa koko järjestely. Me omalta puoleltamme hyvin vakavasti olemme todenneet, että me tarvitsemme juridisesti toimivan järjestelyn sopimusten piirissä, jossa jokainen näistä ongelmista ratkaistaan, jotta ennakoidaan kaikki ne riskit, joita Brexit aiheuttaa. Ja näiden tavoitteiden suhteen olemme sopineet asiasta eh, Theresa Mayn hallituksen kanssa. Yksi esimerkki vain käytännöstä, koska olenhan ollut itse eh, kalastuksen ja maatalousministerimaassani. Kaikki elävät eläimet, kaikki tuotteet, erityisesti kaikki elintarvikkeet, jotka tulevat Pohjois-Irlantiin jotka ovat lähtöisin yhdistyneestä kuningaskunnasta Britanniasta. Ne tulevat eivät pelkästään Irlannin saarelle, Irlannin markkinoille, vaan myös Luxemburgin, Puolan, Saksan tai Tanskan markkinoille. Mekaanisesti ja välittömästi. Ja meidän täytyy tietenkin valvoa näitä tuotteita, jotta voimme varmistaa elintarviketurvallisuuden, suojella kuluttajia, välttää eläintautien leviämistä. Meillä ei voi olla lyhytmuistisuutta tässä asiassa. Kun ajattelemme kuluttajia ja Pohjois-Irlannin kansalaisia ja koko Irlannin saari aluetta ja yhdistynyttä kuningaskuntaa kokonaisuudessaan. Eli tämän turvaverkon backstopin taustalla on hyvin konkreettisia takeita, joita tarvitsemme – kaikille kansalaisille Irlannin saarella vakauden ja rauhan ylläpitämiseksi, taloussuhteiden jokapäiväisen elämän ylläpitämiseksi ja myös terveyden ja kuluttajien turvallisuuden suhteen 27 jäsenvaltiossa. Meidän on myös kansallisia budjetteja suojeltava. Sen vuoksi ulkorajoja valvotaan sisämarkkinoiden osalta ja meidän on joka tapauksessa kaikissa olosuhteissa turvattava tämä. Britti pääministerin huomiot demokraattisesta tai epädemokraattisesta luonteesta backstopissa. Tietenkin brittihallituksen on varmistettava Pohjois-Irlannin instituutioiden tuki vetäytymissopimukselle, eh, joka koskee koko Britanniaa. Tässä vetäytymis- ja erosopimuksessa on erilaisia määräyksiä eri järjestelyistä, jos turvaverkko backstop-järjestelmä aktivoitaisiin jonain päivänä. Ja kuten Juncker sanoi, me olemme käytettävissä. Me haluamme kuulla kaikki brittiehdotukset, joka, brittihallitus, joka työskentelee päivät ja yöt läpeensä, jotta löydettäisiin ratkaisu tähän umpikujaan. Ja päätän puheenvuoroni eh, tähän avainkysymykseen, meidän yhteiseen tavoitteeseemme tuleva suhde Britanniaan, eli strateginen kumppanuus, joka meidän on jälleen rakennettava tai rakennettava eh, uudestaan Brexitin jälkeen. Sehän on nyt tämän toisen asiakirjan tavoitteena erosopimuksen lisäksi, joka on tämä poliittinen julistus. Siitä on eh, sovittu Britannian kanssa viime marraskuussa ja se avaa tien tälle hyvin laajalle kumppanuudelle, talousyhteistyölle, toimialakohtaisen eh, poliisi- ja oikeusasioiden puolustusyhteistyölle sekä ulkopoliittiselle yhteistyölle. Sen talousosiossa tämä kumppanuus ottaa lähtökohdaksi vapaakauppasopimuksen. Mutta siinä jätetään tämänhetkisessä tekstissä ovi raolleen eh, suuremmalle kunnianhimolle, jos yhtenäinen tahtotila löytyy. Ja mehän haluamme olla paljon kunnianhimoisempia yhdistyneen kuningaskunnan kanssa taloussuhteissamme esimerkiksi eh, tulliunionin muodossa. Tämä talouskumppanuus, sen pitää saada seurakseen takeet tasavertaisesta pelikentästä, yhtenäisistä olosuhteista. Tiedän, että Tämä on aika tekninen termi, tämä level playing field, tasavertainen pelikenttä. Se liittyy sosiaalisiin asioihin, alueellisiin asioihin, mutta Britannian täytyy varmistaa tasapaino hyvän sääntelyn tason välillä sekä sitten toisaalta talouden ja markkinoiden välillä. Brittihallituksessa tämä on se asia, jota korostan tänään nimenomaan. Tähän asiaan Britannia haluaa palata Theresa Mayn tekemiin sitoumuksiin tässä tasavertaisissa olosuhteissa markkinoilla. Näin läheinen, näin suuri ja merkittävä maa, kuten yhdistynyt kuningaskunta, jossa melkein puolet sen kaupasta käydään sisämarkkinoiden kanssa. Kunnianhimoinen talouskumppanuus vaatii vahvaa perustaa ja yhteisiä pelisääntöjä – ja jotta asiat olisivat aivan selkeitä kaikille, hyvät edustajat täällä, kunnianhimotaso tulevassa vapaakauppasopimuksessa, josta meidän on hypoteettisesti neuvoteltava ja saatava se päätökseen yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, se riippuu selkeästi niistä takeista, joita me yhdessä laitamme paperille sosiaalisen ympäristön, kilpailun tai valtiontukien suhteen. Hyvät edustajat, halusin puhua näistä kahdesta tärkeästä asiasta, joista keskustelemme tällä hetkellä Boris Johnsonin hallituksen kanssa. Emme kuitenkaan kokonaisnäkemystä unohda. Muistuttaisin vain tässä lopuksi vielä, miksi olemme halunneet heti alusta pitäen järjestäytyneen eron yhdistyneelle kuningaskunnalle. Se on paljon parempi vaihtoehto kuin sopimukseton ero kun puhutaan tästä sopimuksettomuudesta ilman eroa, ilman sopimusta erosta, se hyödyttää molempia osapuolia. Me haluamme tämän sopimuksen, jotta 4,5 miljoonaa kansalaista saavat tarvittavan suojan Euroopan unionissa ja ähm, sen 27 maassa sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta kaikki voivat käyttää oikeuksiaan ja niitä kunnioitetaan jotta meillä voi olla yhteisiä projekteja, joihin yhteistä rahoitusta saadaan. Kaikki, mitä on sovittu 28 välillä, mistä on sovittu ja mitkä maksut on sovittu, niin että niitä noudatetaan. Ja sitten, että loppujen lopuksi tämän pitkän tien päässä haluamme luoda välttämättömät luottamuksen elementit tulevalle suhteelle, kuten tässä poliittisessa julistuksessa on hahmoteltu. Hyvät kuulijat, haluan muistuttaa, että kaikki nämä kysymykset, ne eivät häviä mihinkään. Meidän täytyy niistä sopia erosopimuksessa, mutta jos erosopimusta ei tule, meillä on samat kysymykset edessä, Irlannin rauha, sisämarkkinoiden suojeleminen Irlannissa, kansalaisten suojelu sekä budjetti. Ja meidän on joka tapauksessa äh, ne ratkaistava etukäteen tulevaa kumppanuutta varten yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Brexit, usein täällä sanotaan täällä salissa, että äh, aliarvioidaan Brexitin vaikutuksia inhimillisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, budjetin suhteen, teknisesti ja oikeuden suhteen. Sen vaikutukset ovat merkittäviä ja kuten olette muistuttaneet mm, päätöslauselman luonnoksessanne kolme vuotta kansanäänestyksen jälkeen, kysymys ei varmastikaan ole siitä, että teeskennellään neuvotteluja. Meidän vastuullamme on käydä läpi tätä prosessia hyvin määrätietoisesti, aidosti. Me jatkuvasti olemme avoimessa yhteydessä 27 hallituksen kanssa ja kuten eh, kiitän puheenjohtajavaltiota, tämänhetkistä puheenjohtajavaltiota, olemme tehneet tätä neuvottelua Brexit-ohjausryhmän kanssa avoimesti, jatkuvalla pohjalla ja teemme yhteistyötä myös parlamenttien välillä. Tämä on meidän asenteemme tässä hyvin monimutkaisessa neuvottelutilanteessa nyt ja jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Barnier. Kuunnellaan sitten poliittisten ryhmien kannat ja tässä vaiheessa ei hyväksytä sinisiä kortteja. EPPstä Manfred Weber. Commission President Michel Barnier, representative from the Council. Arvoisa puhemies, komission puheenjohtaja, neuvoston edustaja. Sen jälkeen, kun kolme vuotta sitten pidettiin kans, kansanäänestys, silloin todettiin, että EU on lopussa, että se ei toimi. Kolme vuotta myöhemmin EU on edelleen hengissä. Se on yhtenäinen ja tietää tasan tarkkaan, mitä se haluaa. Britannia ei tällä hetkellä ole lähdössä EUsta, vaan työpaikat ja yritykset lähtevät Britanniasta. Kolmannes yrityksistä on suunnitellut tai on jo lähtenyt Britanniasta. Kaikki täällä valittelevat, no eivät kaikki, mutta suurin osa kuitenkin täällä pahoittelee tätä Brexit-tulosta. Mutta vaalikampanjan aikana Äh, vahvasti argumentoitiin, että se on järjetöntä, aiheuttaa paljon epävarmuutta, jos EU asetetaan kyseenalaiseksi. Tästä syystä te autoitte meitä paljon äh, vahvistamaan tätä myönteistä puolta. No maanantaina nyt sitten, kun Juncker ja Johnson tapasivat, niin silloin ei uusia esityksiä tuotu pöytään ja parlamentissa, jossa me voimme puhua tämän hetkestä tilanteesta. Se, se on se paikka, eikä alahuone Britanniassa. Brexiteerit totesivat, että Westmin, Westminster tässä ottaisi taas vallan käsinsä ja näin ei tapahtunut. Eli onko tämä nyt sitten demokratiaa? Minun täytyy nyt Brexiteeriltä kysyä tätä. Hyvät naiset ja herrat, no, minulla on tässä tällainen perustavanlaatuinen ajatus. Ja kyseessä on se, että kun ajatellaan, että pääministeri edustaa kansaa ja että kansan tahto täytyy tässä toimenpana. Hyvät naiset ja herrat, 51 prosenttia on enemmistö ja sitä täytyy kunnioittaa, mutta 51 prosenttia kansanäänestyksen tuloksessa ei kuitenkaan tarkoita koko kansaa, vaan koko kansaa edustetaan parlamentissa, parlamentin täysistunnossa, missä tasapainotetaan eh, eri etuja. Siellä kansaa edustetaan ja jos vielä todetaan, että tässä kansan eh, tahto täytyy viedä läpi parlamenttia vastaan, niin silloin voidaan esittää perustavanlaatuisia kysymyksiä. Onko se tämän päivän maailmassa oikea tapa johtaa yhteiskuntaa? Johtaminen ei tarkoita eh, eriyttämistä, vaan yhteen tuomista. Ja tämä todellakin aiheuttaa minulle kyllä päänvaivaa, kun ajatellaan Britanniaa. Kansanpuolueelle on selvää, että me tuemme päätöslauselmaa. Tänään haluan kiittää Michel Barnieta hänen tekemästään työstä. Haluan kiittää Guy Verhofstadtia ja muita kollegoja, jotka ovat ohjausryhmässä mukana siitä työstä, jota he ovat tehneet. Me olemme nähneet parlamentissa jälleen kerran, että olemme toimineet yhtenäisesti ja aikarajan pidennystä tuetaan vain, jos se on perusteltua ja pidämme kiinni tämänhetkisen sopimuksen tuloksista. Ja totta kai olemme avoimia uusille ehdotuksille, mutta haluaisin kuitenkin varoittaa siitä, että kun ajatellaan kaikkia keskusteluja uusista ehdotuksista, täytyy olla selvää, että EU ei saa sallia sitä, että nyt sitten kun ajatellaan Euroopan standardeja ympäristöön liittyen, että nyt sitten tässä harrastettaisiin jonkinnäköistä polkumyyntiä. Näin ei voi olla. Brexitistä on tullut arvaamaton ja tästä syystä täytyy valmistautua myöskin pahimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Ja yksi on selvää, jos brittipolitiikka ei tästä umpikujasta pääse eroon, niin silloin kysymys täytyy palauttaa takaisin ihmisille. Eli brittien, brittikansalaisten tulisi voida päättää Britannian tulevaisuudesta. Kiitos. Presidente Gers- Kiitoksia sitten Garcia Perez, olkaa hyvä. Gracias, eh, presidente. Un... Kiitos, puhemies. Brexit ilman erosopimusta on huono uutinen kaikille, sillä se on katastrofi ennen kaikkea Britannialle. Tuo brittilehdistö julkaisi vastikään tietoja tästä Operation Yellowhammerista, eli sopimuksettoman eron vaikutuksista. Ja se on nyt kyllä tuhonnut ne utopistiset ajatukset, joita muun muassa Boris Johnson on Britanniassa viljellyt siitä, miten hyvin Britannialla menee sopimuksettoman eron jälkeen. Lääkkeiden hinnat nousevat, tulee toimitusvaikeuksia, kaikkein hauraimmassa asemassa olevat kärsivät, tulee juridinen tyhjiö, joka koskee miljoonia brittikansalaisia Euroopan unionissa sekä niitä EU-kansalaisia, jotka asuvat Britanniassa. Eli en teeskentele tässä nyt, että edustajat muuttaisivat mieltänsä tässä tilanteessa, mutta minä peräänkuulutan tässä nyt kunnioitusta. En ole naivi, en ole, enkä pyydä, että te siellä kunnioittaisitte nyt yhtäkkiä tätä, tätä istuntosalia ja sen edustajia, kun olette esiintyneet hyvin epäkunnioittavasti jo pitkän aikaa – mutta nyt miljoonat ihmiset ovat hyvin huolissaan, ahdistuneita siitä, miten tässä käy. Ja tätä taustaa vasten tämän parlamentin pääasialliset eurooppamyönteiset voimat nyt tässä päätöslauselmaesityksessä esittävät vankan tukensa erolle, joka tapahtuu järjestäytyneellä tavalla sopimuksen kanssa – Eli jos Britannia tarvitsee lisäaikaa sopimuksen hyväksymiseen tai vaalien järjestämiseen, niin meiltä siihen kyllä saa tukea, sillä jos nyt joudutaan kaoottiseen tilanteeseen, niin siinä vastuu lankeaa tasan yhden miehen harteille ja se on Boris Johnson, koska hän, hän leikkii tässä nyt tulella, kun ottaa tällaisen valtavan riskin – näyttää siltä nyt, että kohtalo on varannut Boris Johnsonille roolin, jossa hän on vastuussa Britannian ja EUn suhteiden täydellisestä tuhosta. Eli varaudutaan pahimpaan ja sosiaalidemokraatit vaativat Boris Johnsonia ja brittihallitusta takaamaan EU-kansalaisten oikeudet, niiden siis, jotka asuvat Britanniassa. Tämä on ihan perustavanlaatuinen kysymys tässä. Me olemme syvästi huolissamme, sillä Britannian sisäministeri on puhunut siitä, että hän lopettaa vapaan liikkuvuuden heti lokakuun lopussa, mutta ei tavallisten kansalaisten kuuluisi kärsiä tällaisesta tilanteesta, tilanteesta, johon poliittiset päättäjät ovat heidät ajaneet. Eli kyllä ykkösprioriteetti tässä on nyt se, että saadaan aikaan ero järjestäytyneellä tavalla meidän täytyy turvata kansalaisten oikeudet ja välttää suljettu raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. Ja pitää myös varmistaa, että Britannia noudattaa taloudellisia sisä- sitoumuksiaan ja että sisämarkkinat säilyvät yhtenäisinä. Olemme aina pitäneet Brexitia historiallisena virheenä ja me tuomme brittikansalaisia, jos he haluavat nyt lähteä korjaamaan tätä virhettä. Pääministeri muistutti muistutti Brysselissä lapsuuden sankarinsa Winston Churchillin sanoista, jotka hän äh, sanoi vuoden 1945 marraskuussa. Churchill totesi tuolloin, että ei kannata jatkaa minkään Euroopan Yhdysvaltojen kehittelyä, sillä me emme ole koskaan yhdistyneet tällä tavalla äh, sitten Rooman imperiumin aikojen. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, puhemies. Äh, mielestäni on tärkeää muistaa, että brittiparlamentti ehkä nyt ei kokoonnu, mutta me osoitamme nyt tämän päiväisellä keskustella, että Euroopan parlamentti ei ole sitä. On hienoa, että Brexit-puolue ja Farage tässä nyt ovat niin äänekkäitä. He eivät Westminsterissä enää voi tehdä niin, joten he ovat täällä sitten äänekkäitä. Muuten ei tämä edes ole sinne valittu. No niin, hyvät korkat euroskeptikot pitävät siitä, he haluavat haukkua EUa sanomaan, että se ei ole demokraattinen, ja he varmasti tulevat toistamaan tämän. No voin kertoa teille, että Jean-Claude Juncker voi sanoa monia asioita, mutta kuitenkaan meidän talomme ovia täällä ei voida sulkea. Se ei ole mahdollista. Kun ajatellaan seuraavia tunteja, minuutteja, euroskeptikot haluavat jälleen järjettömästi verrata tässä Neuvostoliiton. hevot nyt sitten osoittaa Westminsteria sormellaan, eivätkä Brysseliä tai EUta. Mielestäni tämä olisi hyvä tapa edetä nyt tässä. No minun toiveeni on se, että kun tänään äänestämme päätöslauselmasta, niin korostamme tässä yhtenäisyyttämme Brexitin liittyen. Tämä tarkoittaa parlamenttia, komissiota, se tarkoittaa neuvostoa ja se tarkoittaa 27 jäsenvaltiota. Mutta Brexit on huono ajatus, mutta ainakin yksi myönteinen vaikutus sillä voi olla. Se on se, että se yhdistää uudestaan eurooppalaiset ja tekee eurooppalaisesta hankkeesta Brexitin jälkeen suositumman. Tämä me olemme nähneet kaikissa EUn sisällä järjestetyissä kyselytutkimuksissa. Ihmisten viesti vaalien aikana oli selveä täytyy tukea Eurooppaa, ei tuhota sitä tai lähteä sieltä. Ja näin oli kaikissa jäsenvaltioissa ja näin kävi myöskin Britanniassa, sillä melkein 40 73 brittiparlamentikosta ovat sellaisia, jotka haluavat jäädä EU-hun. No hyvät kollegat, nyt sitten pääsen tähän tärkeimpään asiaan, eli tulokseen, diiliin, sopimukseen, joka mielestäni on edelleen mahdollinen. Ja me parlamentissa päätöslauselma asetimme kolme ehtoa. Ja muistuttaisin nyt niistä. Ensimmäinen on kansalaisten oikeuksien turvaaminen britti ja eurooppala- briteille ja eurooppalaisille yhtä lailla. Ja minun täytyy sanoa, että tätä ei ole saavutettu. Joka päivä brittilehdistössä on ehdotuksia, e, esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat jo 10 tai 20 vuottakin asuneet Britanniassa ja jotka eivät saa tätä niin sanottua sovittua statusta. Joten meidän täytyy nyt vaatia sellaista muutosta, että brittiparlamentti etes tätä sopimuksen kohtaa kunnioittaisi. Me tarvitsemme mitään byrokraattista soveltamista, vaan se mitä me tarvitsemme brittiparlamentista on automaattinen rekisteröintimenettely kaikille EU-kansalaisille. Minä tiedän, ja tekin tiedätte, että pääministeri Boris Johnson – mielellään vertaa itseään elokuvahahmoihin. No, kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia sen sijaan, että suhtaudutaan vihamieliseen, hänen pitäisi nyt sitten tässä olla kuitenkin hoivaava, hoivaavassa roolissa, niin kuin Mrs. Doubtfire-elokuvassa, missä Robin Williams oli pääosassa. Haluaisin nyt sitten vielä päästä toiseen ongelmaan tähän Irlannin backstop-järjestelyyn. No ehkäpä Michelle, sitä voitaisiin kutsua jollakin toisella termillä kuin backstopilla. Ehkä jokin turvaverkko, safety net voisi olla, ehkä siitä voitaisiin sopia. Me tarvitsemme tällaisen turvaverkon, eikä ainoastaan taloudellista syistä, vaan tärkein syy sille on se, että haluamme varmistaa, että väkivaltaisuudet eivät palaa takaisin Irlannin saarelle. Tämä on kaikkein tärkein syy. Ja minun täytyy kertoa teille, että mielestäni on täysin vastuutonta joukolta britti parlamentikoita, varsinkin kovan linjan Toreilta, olla hyväksymättä tätä. Kun nyt tässä puhumme ja kysyn Bannilta ja Junckerilta, voitko vahvistaa tämän keskustelun aikana, ei ole ollut mitään järkevää tai käytännön ehdotusta, mitä Britannia olisi tehnyt nyt tähän hetkeen mennessä, joten minun täytyy todeta, että backstop siinä mielessä, kun siitä puhutaan nyt brittilehdistössä, että se rajoitettaisiin näistä maataloustuotteisiin, niin ei se kyllä riitä. Se on vain noin 30-35 prosenttia kaikista äh, hyödykkeiden ja palvelujen tuonnista, eikä äh, sitä ei voida soveltaa myöskään yksipuolisesti. Tämä ei ole mikään äh, turvaverkko, vaan tässä voitaisiin sitä käyttää väärin tarkoitusperiin. Sen täytyy olla turvaverkko molempien osapuolten osalta, ei ainoastaan Pohjois-Irlannin, vaan myöskin EUn puolelta. Ja sitten vielä viimeinen huomio, niin tulevat suhteet. Mielestäni on hyvä korostaa tätä tai toistaa tämä. Me olemme uusi parlamentti, yli 60 prosenttia, tai melkein 60 prosenttia täällä on uusia, joten on hyvä, että tätä toistetaan. Toistan vielä, että tämä parlamentti ei koskaan hyväksy sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, missä Britannia saa kaikki vapaakaupan hyödyt, eikä mitään tulleja, eikä kuitenkaan sovella sitten ympäristö, terveys- ja sosiaalisia standardeja tulevaisuudessa. Tämä ei tule tapahtumaan. Voin kertoa teille yhden asian. Tiedän, että Britanniassa on joitakuita, jotka sanovat, että no, kyllä eh, Euro Euroopan unionista sitten eh, myönnytään tähän. Näin on mahdollista, mutta me ei ole tyhmiä. Eli me emme tule tässä tappamaan omia yrityksiä, me tulemme puolustamaan niitä. Me tulemme puolustamaan omaa talouttamme, puolustamme yhtenäismarkkinoitamme, emmekä koskaan tule hyväksymään sitä, mitä sitä, mitä ihmiset kutsuvat Pohjanmeren Singaporeksi. Tämä ei tule koskaan tapahtumaan. Ja sitten vielä lopuksi. Brexit äh, lähti liikkeelle, niin kuin tiedämme, David Cameronin pyrkimyksestä äh, saada konservatiivipuolueen erimielisyydet äh, hoidettua. Ja tämä on aiheuttanut suuria jakolinjoja brittiyhteiskunnassa. Ja se, mitä me emme salli on, EUssa, on se, että tämä Brexit aiheuttaisi näitä jakolinjoja EU-ssa. Grazie, onorevole Vero. Kiitoksia, edustaja Verhofstadt. Sitten Lamberts, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me emme ole valinneet Brexittiä, mutta me kunnioitamme brittienemmistön äänestystulosta ja hyvällä tahdolla haluamme neuvotella sopimuksen, joka mahdollistaa eron, jota valitamme Britannian ja Euroopan unionin välillä. Mutta haluan tarkentaa, että päätös, jossa yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt lähteä EUsta, ei vapauta Britanniaa niistä juridisesti sitovista velvoitteista, joihin se on 45 vuoden aikana liittynyt. Ja se, että on saatu tämä konflikti loppumaan, jossa on kuollut yli 3000 ihmistä, niin sitä sopimusta ei saa vaarantaa. Britannian parlamentissa ei oteta huomioon näitä velvoitteita. Nyt pääministerin nimissä on todettu, että nyt avattaisiin sisämarkkinoille – 500 kilometrin alue, jolla määriteltäisiin se, että meillä ruvetaan harjoittamaan sosiaalista, verotuksellista ja ympäristöllistä polkumyyntiä tällaisella alueella. Tämä ei ole sellainen eh, asenne, joka loisi eh, meidän valtioiden päämiehille ja meille tänne riittävästä luottamus, riittävää luottamusta ryhtyä neuvottelemaan äh, yhteistä tulevaisuudesta. Jos ilman sopimusta tapahtuva ero on edelleenkin todennäköisempi, niin äh, sen mahdollisuus ei ole ainakaan yhtään vähentynyt. Miettikää nyt, että nämä 27 valtiota vain äh, perääntyisivät ja suostuisivat tähän. Mitä tämä tarkoittaisi, tämä sopimukseton ero? Se tarkoittaisi välitöntä haittaa sisämarkkinoille 27 valtiota eh, eivät kyllä siinä eh, säästelisi sanojaan. Mutta onni ja kunnia eh, ei koske pelkkää, pelkästään näitä 11 euroedustajaa, vaan miljoonia Britannian kansalaisia, ja se on meidän huolenaiheenamme täällä. Yhdistynyt kuningaskunta, oli se sitten hänen eh, pääministerin tai jonkun muun viranomaisen taholta, heidän pitää pyytää lykkäystä artiklan 50 eh, soveltamiseen ja meidän pitää hyväksyä tämä lykkäyspyyntö. Tällä tavalla järki voi vielä voittaa ja meidän täytyy käyttää kaikki voimamme, jotta saisimme tämän ratkaisun aikaiseksi. Kiitos. Zanjale. Kiitos Lambert. Sitten Zanni. Kiitos puhemies. Minä ihmettelin tässä, miten demokratiaa hyljeksitään täällä täysistuntosalissa. Se on silmiin pistävää. Tässä ei välitetä äänestäjien demokraattisesta valinnasta maassa, jossa, jossa demokratia on ollut voimassa miltei kaikkein pisimpään maailmassa. Tätä kuullaan jatkuvasti. Toimielimet ovat näyttäneet, että ne halveksivat demokratian periaatteita. Vähemmistölle ei anneta oikeutta edustukseen, päätöksentekoprosessit voidaan ajaa umpikujaan – vaikka niillä olisikin enemmistön tuki. Ja tuntuu, että byrokraatit, joita kukaan ei ole valinnut, tekevät päätöksiä. Tämä on hyvin röyhkeää toimintaa ja se näkyy nyt tässä päätöslauselmaesityksessä, jonka suurin osa poliittisista ryhmistä tässä talossa on allekirjoittanut ja jota tässä keskustelussa nyt käydään läpi. Siinä valitellaan, että Brexit on hyvin valitettava tapahtuma, mutta kyse on demokraattisesta tapahtumasta, kansanäänestyksestä ja sen tuloksesta, ja sitä ei voi pitää valitettavana. Eikä tässä voi vierittää syytä brittiparlamentin harteille. Minusta tämä EU-toiminta tässä on valitettavaa. Kyse ei ole ainoastaan tästä Brexit-menettelystä, vaan koko Euroopan unionin viimeaikaisesta historiasta – Meillä on monia esimerkkejä tästä samantyyppisestä asenteesta, jota EU on osoittanut eri asioissa ja jossa EUn kansalaisiin on kohdistettu vaikka minkälaisia toimia EUn toimielinten taholta. Tämä pätee Kreikkaan, Alankomaihin. Kansanäänestyksissä päätettiin yhdellä tavalla, mutta sitten Brysselissä heidän kantansa jyrättiin täysin ja tehtiin aivan erilainen päätös. Ja siitä syystä voi olla niin, että brittiparlamentin brittiparlamentin istuntotauko tai parlamentin työn jäädyttämistä voi pitää valitettavana, mutta se on tehty Britannian lain mukaan. Ja kansanäänestyksen tulosta pitää kunnioittaa. Minä olen huolissani siitä, että jos tehdään kansalaisten taholta päätöksiä, jotka eivät miellytä EUta, niin sitten myöhemmin voidaan jotenkin muuttaa tätä päätöstä ja, ja tehdä aivan erilainen päätös. Ja tässä minusta koko tämän Brexit-keskustelun taustalla on EUn toimielinten pelko. Pelko siitä, että EUn, EU menettää Britannian, Britannia lähtee EUsta ja, ja se on menneiden virheiden ilmentymä, EUn tekemien virheiden ilmentymä. Tässä selvästi näkyy, että maa ei voi valita omaa tietään, vaikka, vaikka päättäisi, että elämä ilman EUta on parempaa, mutta tässä on kyse Britannian kansalaisten vapaasti tekemästä päätöksestä ja meidän täytyy kunnioittaa tätä vapaasti tehtyä päätöstä. Me emme voi alkaa nyt muuttaa tätä päätöstä. Emmekä voi todeta, että britti kansalaisten vapaasti tekemä päätös olisi sellainen, jota me emme muka täällä voi hyväksyä. Näin ei voi olla. Eikä tätä voi hyväksyä. Tämän parlamentin täytyy nyt tutkiskella omaa, omaa tuntoaan. Meillä on takanamme pitkä historia, joka on johtanut nyt tähän tilanteeseen, tähän päätökseen. Nyt kansalaiset sanoivat, että riittää. He haluavat nyt vetää viivan koko tämän hankkeen alle ja aloittaa alusta, kun tämä hanke kerran on täynnä vikoja ja virheitä. Siksi minua huolestuttaa tämä nykyinen kehitys se, että e- Euroopan unionin toimielimet ovat kriisissä. Unohdetaan nyt se, mitä Britanniassa tapahtuu, vaan keskitytään siihen, että Euroopan unionin toimielimet ovat kriisissä, Euroopan parlamentti on kriisissä, toimielimet ovat hajallaan, hyvin hajanaisia, ja ne ovat nyt saaneet nipin napin kasaan enemmistön, jolla on saatu valittua komission puheenjohtaja, mutta mitään ohjelmaa ei vielä ole. Mutta mietitään nyt sitä, miten olemme päättäneet kohdella maata, joka haluaa edetä omaa tietään. Se ei ole demokratian periaatteiden mukaista. Presidente Van Orden. Sitten Van Orden, olkaa hyvä. Uh, uh, Puhemies, ensinnäkin kiittäisin Jean-Claude Junckeria ja Barnieria laajasti hyödyllisistä ja myönteisistä kommenteista tänä aamuna. Brittihallitus haluaa sopimuksen, ei mitä tahansa sopimusta, sopimus, jonka brittiparlamentti voi hyväksyä ja Britannian kansalaiset. Meidän täytyy saada se aika nopeasti. Siksi meidän on lähdettävä 31.10. Olisi pitänyt lähteä 29. maaliskuuta, sitten 12.4. Nyt 31.10. Mm, ei sitä kannata pitkittää enää. Jotkut sanovat, että jos me pitkitämme tätä vielä, niin silloin muuttuu sitten hallinto Britanniassa, ehkä hallitus ja sitten mielikin ehkä voisi muuttua. Tämä on harha kuvitelmaa. Minkälaista suhdetta halutaan nähdä sitten Britannian kanssa tulevaisuudessa myönteistä, joka perustuu ystävyydelle, hyvälle tahdolle, keskinäisille intresseille vai eh, vihalle, eksklusiolle ja kitkeryydelle perustuvaa? Me kaikki, jotka ovat prosessissa mukana, heidän pitää kaksinkertaistaa ponnistelunsa, jotta saadaan sopimus syntymään. Se vaatii hyvää tahtoa ja ponnistelua molemmilta puolilta EU:ssa. Mikään ei ole mahdollista, mutta kaikki on mahdollista, jos poliittista tahtoa löytyy. EU-kansalaisten osalta brittihallitus on ollut hyvin selkeä sanainen. EU-kansalaiset saavat jäädä ja se on sitoutunut suojelemaan niiden asemaa. Yli miljoona afrikkalaista on saanut jo vakiintuneen äh, aseman äh, oleskella Britanniassa ja EU pitää nyt myös tällainen hyvätahtoinen äh, lähestymistapa ottaa brittikansalaisiin, jotka oleskelevat EU:ssa pysyvästi. Sitten tämä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja. Kellään ei ole suurempaa intressiä rauhaan kuin Pohjois-Irlannin väestöllä ja brittihallituksella. Kaikkien epäonnistumisten jälkeen me olemme sitoutuneita Belfastin ja pitkän perjantain sopimukseen. Tämä sopimus, sivumenen sanoen, ei mainitse rajaa. Se on kuitenkin äh, sellainen, joka pohjautuu kahden yhteisön tasavertaiseen ähm, kohteluun ja asemaan. Ja muistakaa, että Pohjois-Irlannin ähm, väestön pääosa on unionista ja he ovat ylpeitä brittikansalaisuudesta ja pohjois-irlantilaisuudesta ja haluavat olla sitä jatkossakin. Jotkut ovat täällä tuntuneet unohtavan sen. Sekä EU että yhdistynyt kuningaskunta joutuvat nyt käyttämään vähän luovaa ajattelua, jotta löydetään vaihtoehtoisia ratkaisuja tälle turvaverkolle, eh, joksi mieluummin tätä järjestelyä kutsun. Verhofstadtin päätöslauselma ei mielestäni tuo mitään hyödyllistä tässä vaiheessa neuvotteluita. Me haluaisimme nähdä Brexit-ohjausryhmän, joka on todella demokraattinen, täysin edustava ja todellinen viisauden lähde ja ideoiden lähde, eikä toista vaan väsyneitä mantroja. Loppujen lopuksi kuitenkin lopullinen sopimus vaatii hyväksynnän ei pelkästään Britannian parlamentin kamareilta, vaan myös Euroopan parlamentilta. Hyvät kollegat, sanon teille kaikille, jotka edustavat eri puolueita, nyt täytyy nostaa ne luurit korvaan. Barnier tarvitsee nyt ohjeita, mutta hänen täytyy tehdä nyt se sopimus ja neuvoston pitää kiireellisesti ryhtyä toimiin ennen eh, kuin se tapaa 17. lokakuuta huippukokouksessa. Nyt meidän pitää saada aikaan tämä uusi, raikas kumppanuus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, joka palvelee kaikkia kansalaisia tulevina vuosina. Kiitos. Sitten puheenjohtaja Schirdevan, olkaa hyvä. Ja, vielen danke. Paljon kiitoksia puhemies. Kun olin uusi täällä parlamentissa, kuulin, kuin Brexiteeri totesi, että nyt täytyy tällainen imperiumi tuhota ja mitä hän nyt tarkoitti ja mihin hän viittasi oli EU. Mutta eh, nämä brexiteerit ovat onnistuneet ainoastaan siinä, että yhdistynyt kuningaskunta on suurimmassa poliittisessa kriisissä vuosikymmeniin. Kriisissä, josta työikäiset, pk-yritykset ja eläkeläiset joutuvat maksamaan kovan hinnan. Tämä politiikka ei ole brittiläisten eikä myöskään EUn kansalaisten etujen mukaista. Boris Johnsonin hallitus tietää tämän kyllä hyvin tarkkaan tämä Operation Yellow Hammer, joka on mielestäni ikään kuin huono James Bond-elokuvan nimi, tänne äh, liittyy sellainen analyysi hallitukselta, joka äh, lähtee siitä, että tässä nyt lääkkeitä ei enää saavu maahan, tulee erilaisia äh, epämiellyttäviä seurauksia, mutta kuitenkin nyt brittihallitus seuraa tätä strategiaa. Tämä on todellakin suuri harhatie. Me emme puhu tässä mistään abstrakteista asioista, kun puhumme Brexitistä ilman sopimusta tai sopimuksen kanssa. Puhumme siitä, että esimerkiksi saksalainen tai puolalainen sairaanhoitaja ei tiedä, että tuleeko hänellä olemaan edelleen oleskelulupaa Britanniassa, jotta hän voi tehdä työtä siellä. Sama liittyy työoikeuksiin. Britti eläkeläinen esimerkiksi tiedä, miten hän tulee saman eläkeitä, jos hän elää EUn alueella. Puhumme myöskin siitä, että belfastilainen perhe, joka haluaa aamuisin lähettää lapsensa kouluun, niin tulevaisuudessa ehkä joutuu taas pelkäämään, että kadulla tapahtuu jotain, niin kuin aikaisemmin kansalaissodan aikaan tapahtui, jos tätä politiikkaa jatketaan. Tästä me puhumme, kun puhumme kovasta Brexitistä. Ja myöskin brittipolitiikan täytyy nyt osoittaa jotakin, haluaa tehdä jotakin tälle asialle. Ja jos nyt ajattelen Iso-Britanniaa, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, niin kyllä tässä monet asiat tulevat tässä mieleen, esimerkiksi demokratia, joka vastusti fasismia, sitten ajattelen kolonialismia, ajattelen John Maynard Keynes ja muita suuria ajattelijoita ja muistan, että Karl Marx löysi turvapaikan Lontosta, mutta mitä nyt en todellakaan ajattele, mitä en todellakaan ajattele, on tämä Hulk, sarjakuva, hahmo, joka nyt sitten pitäisi kiinni rauhansopimuksesta ja suojelisi ihmisten oikeuksia. Ja tämä ei voi olla järkevää politiikkaa ja tästä syystä me tuemme tätä päätöslauselmaa täällä parlamentissa. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Sitten Sinčić sitoutumattomien puolesta. Hvala. Danas govorimo ovdje o Brexitu. Kiitos puhemies. Tänään puhutaan Brexitistä. Nyt on yritetty jo useaan kertaan estää Britannian kansanäänestyksen äänestyksen tulosten toteuttamista. Se on väärin. Mitä tämän estämistoiminnan taustalla oikein on? Tuntuu, että EU haluaa toistaa kansanäänestyksen pari-kolme kertaa, jotta saadaan haluttu tulos. Tämäkö logiikka tässä on takana? Tässä pilkataan demokratiaa. Haluaisin siterata tässä Edward Greytä, joka oli britti ulkoministerinä ensimmäisen maailmansodan aikaan, ja hän totesi, että Sopimusten ja lupausten pitäisi todella merkitä jotain, sillä ilman niitä edessä on silkkaa tappelua. Eli kansanäänestyksen samalla tavoin on todella merkittävä jotain. Ja täytyy kunnioittaa kansanäänestyksen tuloksia. Kansanäänestys heijastelee kansan tuntoja, kansan äh, halua. Tässä vasemmalla olevat Brexit Partyn edustajat ovat kaikkein vahvin ryhmä täällä äh, parlamentissa – ja se kertoo siitä, mitä brittikansa oikeastaan haluaa. Ja jos nyt katsotaan sitten tulevaisuuteen, useita viikkoja sitten Ursula von der Leyen puhui yhteisestä ulkopolitiikasta, siitä, että sellaista täytyy saada aikaan. Minusta se on vaarallinen kehityskulku von der Leyen ei saa kertoa Kroatialle tai sanella Kroatialle, mitä sen tulee, tulee tehdä, millainen suhde sillä tulee olla muun muassa Yhdysvaltoihin. Näin vain huononnetaan maiden välisiä suhteita. Nyt riittää jo tämä liittovaltiokehitys. Euroskeptismi on vaarallista jonkun mielestä, voi olla, mutta minusta tällainen eurofundamentalismi on vielä vaarallisempaa, kun ajatellaan, että Merkelin tapa on ainoa tapa ratkaista asioita, eikä politiikkaa tai maiden välisiä suhteita päästä kehittämään lainkaan. Ja minusta tässä suhteessa Brexit on vasta alku. Me tarvitsemme nopeamman tavan niille maille erota, jotka sitä haluavat. Adam Hubner. Sitten Hubner. Thank you, uh, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tätä keskustelua käydään ja tänään äänestetään viidennestä päätöslauselmaesityksestä Brexitia koskien päivänä, jolloin britti parlamentti on istuntotauolla. Olen vakuuttunut siitä, että suurin osa meistä edelleenkin valittelee Brexittiä ja edelleenkin olemme sitoutuneita jäsentyneeseen, järjestäytyneeseen eroon Tämä talo on vaikuttanut siihen, että tehdään läheistä yhteistyötä Michel Barnierin kanssa. Kiitän Barnieria yhteistyöstä. Tällä tavalla saadaan oikeusvarmuutta